Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, siirrymme nyt äänestämään. Ensinnä äänestämme yksinkertaistetun menettelyn pohjalta herra Mastalkan mietinnöstä, jonka aiheena on osakeyhtiöiden sulautumiset. Tämä on nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Siirrymme seuraavaksi herra Albertinin mietintöön Euroopan, EUn ja Jordanian välistä sopimuksesta. Äänet puolesta, vastaan, tyhjä. hyväksytty. Seuraavaksi herra Kohin mietintö EUn ja Länsi-Afrikan talous- ja rahaliiton välisestä sopimuksesta lentoliikenteen näkökohdista. Ennen kuin äänestämme, herra Koh, esittelijä on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä, herra Koh. Liebe Kolleginnen, Hyvät kollegat, tämän kertomuksen hyväksymällä hyväksymme sellaisen sopimuksen, jossa 47 eh, bilateraalista lentoliikennettä koskevaa sopimusta eri EUn jäsenvaltioiden ja Länsi-Afrikan talous- ja rahaliiton välillä saadaan yhdistettyä ja yhdennettyä. Me toivomme, että EU EU-ssa olevat lainsäädännöt saadaan paremmin sovellettua tuossa maassa ja toivomme, että hyväksytte tämän kertomuksen. Kiitoksia herra Koch. Siirrymme äänestämään ne äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavasti tarkastelemme toisen käsittelyn suositusta rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmuka- yhdenmukaistamisesta. Esittelijä tässä on Rova Styler. Äänestämme ensin tarkistusblokista yksi. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi Julistamme neuvoston kannan näin muutettuna hyväksytyksi. Siirrymme äänestämään rouva Striflerin mietinnöstä. Sen aiheena on yhteisön humanitaarista apua koskeva konsensus. Tähän ei ole tehty tarkistuksia, mutta varsin paljon kohta kohdalta äänestyksiä. Ensin kohta viisi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, äänet puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kohta yhdeksän nimen huutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kohta yhdeksän on hyväksytty. Seuraavaksi kohta 13 kahdessa osassa ja molemmat osat äänestyksellä. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ensimmäinen osa on hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Toinen osa on myös hyväksytty suurella enemmistöllä. Siirrymme seuraavaksi kohtaan 31. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tämä kohta on suurella enemmistöllä hyväksytty. Seuraavaksi kohta 32. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja myös tämä kohta on selvästi hyväksytty. Seuraavaksi kohta 33 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kohta 35. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 39 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi johdantosan kappale C kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää Varmistetaanpa tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Toinen osa, johdanto-osa on kappale C. Äänestys päättyy. Toinen osa on hyväksytty yhden äänen turvin. Seuraavaksi äänestämme johdanto-osan kappale C kolmannesta osasta äänet puolesta vastaan, tyhjää. No parempi nyt tarkistaa tämäkin. Kolmas osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kolmas osa on hyväksytty kymmenen äänen erolla. Seuraavaksi johdantoissa on kappale G kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme koko ehdotuksesta. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Siirrymme seuraavaksi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 No, haluatteko te tarkistaa ensimmäisen osan kohdasta yhdeksän? Selvä. Hyvä. Tarkistamme kohta yhdeksän. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty 300 äänen turvin. Seuraavaksi kohta yhdeksän toinen puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Sitten kohta 14 kolmessa osassa. Kaikki kolme osaa äänestyksellä. Ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ensimmäinen osa on selvästi hyväksytty. Toinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja toinen osa on myös hyväksytty. Seuraavaksi kolmas osa. Äänestys, on avattu. Äänestys päättyy. Kolmas osa on hylätty. Seuraavaksi siirrymme kohtaan 24. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kohta 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 27 kolmassa, kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan Tyhjää. No, tarkistetaan tämä nyt. Äänestys alkaa. Toinen osa. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. Seuraavaksi kolmas osa kohdasta 27 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme kohtaan 29 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 30 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 31 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 36 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 45 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää Tarkistetaan tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ensimmäinen osa on hyväksytty. Siirrymme toiseen osaan äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Toinen osa on hylätty. Siirrymme seuraavaksi kohtaan 50 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 51 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi on kappale P. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tämä kappale on. Oh. Johdantasokappale T on hyväksytty. Ei ole. Katsotaanpas nyt. Odottakaa hetkinen. Kyllä, kyllä. Olkaa hyvä, hyvä parlamentin jäsen. Monsieur le Président, nous avons un problème, les deux... Niin puheenjohtaja, tässä nyt on ongelma. Täällä on kaksi konetta, jotka eivät ole toimineet. Bueno, pues le enviamos un técnico. Bueno, vamos a ver. Siis pieniä teknisiä ongelmia. Hmm. Johdantosa-kappale P-äänestyksestä. Tässä on pattitilanne. Hmm jos tämä olisi tekstin, tekstiä muuttava tarkistus, niin silloin tämä tarkistus olisi hylätty, hylätty. mutta nyt me emme puhu tässä tarkistuksesta, vaan puhumme itse tekstistä. Ja tässä tapauksessa minulle tässä avustajani sanovat, ja uskon heitä, että tässä tilanteessa pattitilanne eh, tarkoittaa sitä, että teksti on hyväksytty. Näin ollen johdantoosan kappale P on hyväksytty. Ja nyt äänestämme tästä ehdotuksesta kokonaisuudessaan äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyvä, hyväksytty. Kiitoksia ja siirrymme äänestysselityksiin. Ah, Good.